So, good morning everybody. It's a pleasure. Huomenta kaikki, tervetuloa. Vaikkakaan Belgia ei ehkä ole niin kovin iloinen, ranskalaisia kollegoja ei näy. He vielä varmasti juhlivat ja britit valmistautuvat tähän iltaan, samoin kroattiystävämme. Ensin hyväksymme esityslistan, onko kommentteja? Esityslista on hyväksytty, sitten puheenjohtajan ilmoituksiin, joit ensinnäkin jotkut suositukset koordinaattorin kokouksesta 20. kesäkuuta. Sitten MFF-yhteistyövaliokuntien välillä eri ohjelmissa tilanne yhteisten yleisasetus sovittiin, että 54 sääntöä pyydettäisiin. Yksinomainen toimivaltuus äh, artiklasta 15.5. heinäkuuta puheenjohtajakonferenssi tuki valiokuntapuheenjohtajan suositusta, että EKONin pitäisi saada tämä sääntö 53 plus ohjelma sisämarkkinoista kilpailukyky yrityksissä tilastotiedot sovittiin, että yhteinen ITRE EKON valmistettaisiin säännön 55 mukaisesti, koska molemmat valiokunnat liittyvät tähän ehdotukseen ja kokous hyväksyi valiokuntapuheenjohtajien suosituksen siitä, että käytettäisiin 54 sääntöä Ekonin kohdallisten nimityksiin. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä koskee sitä, miten sovelletaan käänteisen veroverollisuuden mekanismia, joka koskee tiettyjä tavaroita, tuotteita, joista kohdalla tapahtuu petoksia ja sitten nopean reaktion mekanismi, alpetoksia vastaan, miten harmonisoidaan valmisteverorakenteita alkoholijuomien kohdalla GUElle. Sitten äh, tavaroiden valvonta, uudelleen laatiminen valiokunnalle. En ole vielä päättänyt, kuka ottaa tämän tehtäväkseen. Yleiset järjestelyt valmisteverossa. Tämä menee GUElla hallinnollinen yhteistyö valmisteverojen kohdalla koskien elektronisesta rekisteriä EPPlle otetaan käyttöön yksityiskohtaisia toimenpiteitä, miten lopullinen ALV-järjestelmä tulee toimimaan kaupankäynnissä jäsenvaltioiden kesken tämän EPPlle. Sitten perustetaan uudistusten tukiohjelma säännön 55 mukaisesti tämä asia menee Aldelle. Sitten saadaan aikaan Euroopan stabilisaatiotehtävä 55 sääntö SD-ryhmälle, Invest EU-ohjelma 55 sääntö SD-ryhmälle, ehdotusasetukseksi fiskaalisohjelmasta, joka liittyy yhteistyöhön verotuksessa, vihreät, sitten neuvoston asetus 2005-1588 ja miten soveltaan 178 artikloja perussopimus ja siihen eh, horisontaaliseen valtion tukeen ECR, tämä hieno aihe. Sitten neuvoston asetus ja siihen tehtävä muutos 1553 kautta 89, lopullinen yhtenäinen järjestelmä omien varojen keruusta. Tästä ei laita mitään lausuntoa sitten neuvoston päätösehdotus omista varoista EUlle, SD-ryhmälle vähennetään tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön. ENF saa tämän yhteiset säännökset Euroopan aluekehitysrahastossa Euroopan sosiaalirahastossa ja kohesarahastossa ja kalatalous- ja merirahastossa, samoin maahanmuuttorahasto, sisäinen rahasto ja viisumiväline, viisumiväline tämä menee e kaikki nämä kysymykset sitten vielä. Päätin ja kannatetoimivaltuuksia. Sitten asetusehdotus, jolla perustaan ohjelma sisämarkkinoille, kilpailukyvylle, yrityksissä mukaan lukien pk-yritykset, Euroopan tilastotiedot ja miten kumotaan asetuksia. Nyt toivottavasti minun tarvitsee kaikkea näitä lukea. Tämä tulee ECR, Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso, vuosittainen kasvuselvitys EPPlle Ja Brexitistä ei olekaan mitään kerrottavaa. EKNin va- delegaatiot, Kiina-koordinaattorit saavat tietoa, että talous- ja raha valiokunta Kiinan kongressista on vahvistanut EKNin vierailun sinne syyskuussa. Paikkojen jako jaosta päätettiin Kiinaan kolme EPPstä, kolme SD-ryhmästä, Punkalkin puheenjohtaja ECRstä yksi ja Aldesta yksi. IMFn vuosittainen kokous Balilla, kolme EPPstä, kolme SD-ryhmästä, mukaan lukee puheenjohtaja yksi ECRstä, yksi Aldesta, sitten Italian vierailu, EPP 4, 4 SD-ryhmästä, yksi ECRstä ja yksi Aldesta. Talouspolitiikan ohjaus, vuoropuhelu Espanjan valtiovarainministerin kanssa. että kutsutaan hänet käymään vuoropuhelua syksyllä 2018. Sitten tavataan kansallisten parlamenttia koskien maakohtaisia, käsitellään maakohtaisia suosituksia. Tämä tilaisuus pidetään lokakuun 9. päivä sitten vetomukset. Mitään tietoa ei ollut suullista kysymystä koskien FATKA-järjestelmää ja sitten Tämä liittyy päätöslausumaan, jonka petikomitea laatii. Sitten ei peestä raportti lähetämme kirje, kirje lähetetään valiokuntapuheenjohtajille, normaali menettelytapa. Sitten päivitetty versio ohjelmasta matkalla, ma, matkailusta Washingtoniin ja New Yorkiin. Sitten Bulgarian valtiovarainministeri tulee EK niin 12. heinäkuuta käydään läpi kautta lyhyesti. Sitten väärin perustein myynti. Pidettiin kuuleminen 11. päivä kesäkuuta. Sovittiin esittää suunnan kysymys rahoitustuotteiden väärästä myynnistä. Tämä koskee sitä, ettei täytäntöön panna kunnollista lainsäädäntöä, joka liittyy EU-lain rikkomukseen. Kukaan ei vastustanut puheenjohtajan ilmoitusta ja hän ehdotti, että ei pidettäisi kokoomusta tutkimuslateen kanssa. Sitten EKon ei anna lausuntoa, koska on varsin vähän aikaa. Sitten muut asiat. Sitten tämä lainsäädännön seuranta. Kiire lähetettiin Solvensi 2 säädöksestä komissiolle ja entinen Elstatin johtaja, puheenjohtaja ilmoitti, että hän kierrättää kirjeensä koordinaattoreilla ja aikoo ottaa esille tämän asian silloin, kun tehdään tämä FAVG-matka kesäkuun, tai tehtiin kesäkuussa. Tässä puheenjohtajan ilmoitukset. Sitten sain tietää, että tulkit haluavat tänään ryhtyä toimiin. Emme tunne kaikkia yksityiskohtia, mutta tämä tarkoittaa ymmärtääkseni kuitenkin sitä tavallisessa valiokuntakokouksessa tulkkaus viidessä tärkeimmässä kielessä on taattu, että nähdään, mitä sitten tapahtuu. Sitten kohdat, kohtaan kolme täytäntöönpanotoimien valvonta ja tarkastelu. Tämä on 14. tällainen keskustelumme. Tätä voimme juhlia. Kuten te tiedätte, Ekonille on hyvin tärkeää valvontaoikeuksien käsitellään tällä hetkellä vertailuarvoasetusta. Ensimmäinen ensimmäistä tammikuuta tämä liittyy vertailuarvoihin, joiden kautta voidaan käyttää näitä vertailuarvoja. Kuitenkin toisen tason toimia täytyy vielä hyväksyä ja teknisiä standardeja josta tänään sitten keskustellaan. En sano enempää. Toivotan tervetulleeksi herra Mylän, joka johtaa FISMA-pääosastoa ja samoin Jakub Misalik, joka edustaa ESMA. Komission edustaja on paikalla. Haluaisin nyt pyytää teitä molempia antamaan lyhyen korkeintaan viiden minuutin puheenvuoron. Te olette tällaiseen tottuneet. Ja sen jälkeen kommentteja kollegoilta. Aloitamme varmastikin komissiosta. Sitten ESMA ja sitten herra Lyder, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Good morning. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään haluaisimme esittää kymmenen sääntely- standardia vertailuarvoasetuksesta. Ne koskevat sellaisia kysymyksiä kuten valvontatehtävää, laadunvalvontaa, syöttötietoja, metodologiaa, avoimuusvaatimuksia, vertailuarvometodologioissa kaikkein tärkeintä asia on käytännössäännöt tietolähteille, Meillä on lisää kriteerejä merkittäville vertailuarvoille. Sitten toinen tärkeä kysymys on vertailuarvolausunto, yhteistyöjärjestelyt ja yksityiskohdat kolmansien maiden tunnustamisjärjestelmistä tämä RTS-standardi, niin kuin näette otsikosta, on hyvin tekninen kysymys luonteeltaan. Tässä tehdään lisämalleja esimerkkeillä lainsäädännössä ESMA on tehnyt erinomaista työtä, on lähettänyt näitä standardeja meille komissioon ja me aiomme hyväksyä ne ilman mitään huomattavia muutoksia. Muutoksia, muutokset ovat pelkästään tällaisia poistoja eikä, eivätkä ne mielestämme muuta mitenkään itse sisältöä näissä ESBAN vertailuarvoissa, joten sanamuoto on joskus muutettu, mutta tämä ei mitenkään muutu koske substanssin. Pyydämme anteeksi, että oli pitkä viive näiden standardien hyväksymissä. Tähän liittyy monia pullonkauluja työssämme. Yksi tällainen oli siinä, että halusimme muuttaa joitakin kysymyksiä ilman, että substanssi muuttuisi. Tähän meni aika paljon aikaa, mutta sitten suurin osa ongelma on tässä nyt käännöksi. Meidän pitää kääntää kaikki nämä kymmenen teknistä sääntelystandardia virallisella kielellä. Kääntely, käännösyksikkö on kovin kiireinen. He ovat siis myöhässä tässä aikataulustaan. Tämä on tietysti meidän syytämme. Myönnämme tämän kyllä, että se on meidän vikamme. Mutta vetoamme, että olisitte kärsivällisiä tällä hetkellä siis käännöspalvelulla on niin paljon työtä ja tehtävää, että he ovat todella paljon jäljessä aikataulustaan ja nämä ovat tärkeitä standardeja, mutta siltikin me päätimme, että emme anna näille ihan ykkösprioriteetteja käännösaikataulussa, koska kuten sanoin tässä alussa, yleensä niissä käsitellään asioita, jotka ovat jo varsin selkeitä ensimmäisen tason lainsäädännöstä. En kommentoi enemmän, enempää tätä sisältöä, jätän tämän varmaankin kollegalleni Esmasta. Kiitos. Kiitos. To Mr. Michalik from ESMA. Thank you, Chairman. Dear Chairman. Kiitoksia. Kiitos puhemmat arvoisat parlamentaarikot. Mukavaa, että saan tänään mahdollisuuden selittää tätä vertailuarvoasetuksen sisältöä. Sitä alettiin soveltaa tämän vuoden alusta alkaen ja sen jälkeen ESMA on sitä jatkuvasti tukenut, että se saataisiin jo vahvasti voimaan. Tämä tietenkin päätavoitteena on, että saan kanssa lainsäätäjät samalle sivulle tässä. Ensinnäkin muutama otsikko ensin. ESMA antoi komissiolle 11 tällaista teknistä standardia 30. päivä äh, maaliskuuta tätä kuuta. Ja äh, siinä on koko joukko aiheita katettuna. Ensinnäkin äh, tässä on yksityiskohtia tästä jo, kahde, jo viime, viime vuodelta. Ja tästä yhteen, yhteenveron on laatinut sihteeristö täällä teille taustalle tästä. Tässä näiden tavoitteiden tarkoituksena on tietenkin vahvistaa sitten näiden vertailuarvojen vertailukelpoisuus ja, ja, ja koskemattomuus. ESMA on ottanut erityisesti tällaista suhteellisuusperiaatetta pyrkinyt noudattamaan sekä ka- kaikkialla esimerkiksi pyritty vähemmän yksityiskohteen teknisten äh, äh, standardit ovat tietenkin aika äh, epävarma pohja käyttäjille ja aiheuttaa näiden epä, vaihteluarvojen käytössä epäselvyyttä. Näiden teknisten standardien toimittamisen jälkeen on ja SMAI pyrkinyt koko ajan se edesauttamaan koko asetuksen soveltamisen helpottamista Esimerkiksi nämä ohjeet, jotka liittyvät näin, ei-merkittäviin vertailuarvoihin, se, annettiin viime vuoden syyskuussa. Että näissä on tarkoitus määritellä se, miten tällaiset ei-merkittävät vertailuarvot pitäisi hallinnoida niin, että kattavat sitten tämän velvollisuuden, tiedot, metodologian, avoimuuden, hallinnon ja näin poispäin Eh, mitä sitten tulee näihin eh, teknisten standardien ohjeistoihin, se on samat neljä aihetta, aihepiiriä tästä syystä. mä on, odottaa sitten vielä näiden EU-virallisen eh, lehden julkaisemaa teknisten standardien luettelua ennen kuin sitten lopullinen versio ohjeista julkaistaan äh, tässä mitä äh, kysymyksiä vastausten perusteella ESMA on 2017 heinäkuusta lähtien jo tällaisia äh, kysymysvastaus kokonaisuuksia julkaissut jo pitkälti toista kymmentä. Siinä on tietenkin tarkoitus sitten tarjota mahdollisuus perehtyä näihin lähestymistapoihin ja käytäntöihin, mitä tulee asetuksen soveltamiseen. Sitten tämän vuoden, no, vuoden alusta lähtien on, on alettu myöskin sitten tällaista hallinnoijien luetteloa alkanut julkaista kolmansien maiden vertailuarvoja. Ja tässä on tarkoituksena sitten mahdollistaa se sitten, että tällaista vertailuarvoa voidaan käyttää unionissa vain siinä tapauksessa, että tämä vertailuarvo ja sen hallinnoija on otettu mukaan tähän luetteloon. Meillä on tässä tällä haavaa noin neljä, on jo 14 hallinnoijaa, jotka ovat joko sitten auktorisoituja tai muuten PMRn alaisesti rekisteröityjä Ranskassa, Saksasta ja UKssa. Ja mm, tämän päivän jälkeen on, äh, ja tällä päivämäärällä kolme uutta vertailuarvoa on otettu mukaan tähän kriittisten vertailuarmojen luetteloon, Euribor, Enon ja Libor. Eh, sen kahta ensimmäistä hallinnoi Belgia ja Liboria sitten vastaavasti brittiviranomaiset. Esman osallistuminen, osallist, osallistuminen näihin koko yhteisöjen toimintaan on harmonisoitu ja se tarkoittaa, perustuu juuri tähän harmonisoituun lähestymistapaan, niin sillä pyritään sitten löytämään tällainen liittävä metodologinen puite koko tälle toiminnalle. Ja siinä sitten mahdolliset potentiaaliset ehdokkaat joutuvat käymään läpi tämän pako, pakolliset ää, e-, ikään kuin suurattimet testit. Ja sitten mitä sitten tulee ää, tähän Belgia ja ää, FSM ää, yhdessä ovat ää, laatineet tällaisen ää, riskivapaan ää, työryhmän jonka tarkoituksena on sitten suositella sellaisia hankkeita, jotka mitään riskejä ole. Neljäs kokous on meneillään parhaillaan Frankfurtissa 21. kesäkuuta 2018. Lähdettiin tähän konsultaatiokierrokselle. Siinä oli kaksi tällaista, kaksi yksityistä lainausarvoa, Repo Funds Rate CG Pooling ja Euro Short Term Rate Ester ovat tässä myöskin olleet, jossa on on nimenomaan kysymys tällä yön yli vertailuarvoista. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Kiitoksia. Sitten neuvottelutiimimme ensin neuvottelijamme Karolin. for joining us today in this current slot for the benchmark regulation. With entry into force last January, national competent authorities and also the administration are now busy with application and the practical matters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 how a solution can be found to avoid the legal uncertainty and unnecessary effects on the European financial market. This solution should reflect that regulated data benchmarks are already subject to regulations requirements such as market the markets. Tämä pitäisi heijastella sitä, että ö, tässä otetaan kaikki nämä eri seikat huomioon. Tämä asetus varmistaa sen, että tiedon laatu on hyvää, ja valvontaviranomaiset voivat toimia mahdollisissa ongelmissa, ongelmatilanteissa. Tason yksi muutokset ovat kaikista toivottavin ratkaisu tässä. Tämä tarkistus voisi liittyä esimerkiksi yhteislainsäätäjien aikeisiin Ja tässä täytyy ottaa huomioon nämä vertailuarvomääritelmät. Meidän täytyy työstää tätä tulevina kuukausina. On mahdollista yhdistää tämä tällä hetkellä käynnissä olevan ESMA uudelleen tarkasteluun tai kun keskustellaan kestävästä rahoituspaketista. No, tässähän valiokunnassa keskustellaan lähestulkoon kaikista näistä asiakokonaisuuksista. Pitäisi kuitenkin olla mahdollista ainakin saada yksi näistä valmiiksi ennen ensimmäinen ensimmäistä 2020. Mutta jos käy niin, että näitä asiakokonaisuuksia ei saada loppuun ajoissa, haluaisin pyytää Esmaa käyttämään mitä tässä käytössä olevaa välinettä niin, että saadaan ratkaisutason yksi kysymyksi. Tässä on yksi ratkaisu, perustelee yhteislainsäätäjien alkuperäiset tavoitteet ja varmistaa sen, että EU-markkinoihin tämä vaikuttaa, tai tässä toimitaan vain siinä määrin, että voidaan taata markkinoiden vakaus. Toivottavasti kollegat voivat tukea tätä lähestymistapaa kolmanneksi. Olen hieman huolestunut tässä, tästä aikataulusta. Tässä tietyt tekstit raukeavat vuoden 2020 alussa ja uudistukset eivät välttämättä ole valmiita siihen mennessä. Mitä komissio on mieltä näistä aikatauluista, niiden toteutettavuudesta ja voiko tässä tulla mahdollista markkinoiden häiriötä? Lopuksi vielä puheenjohtaja, olen iloinen tulevista täytäntöönpanotoimien hyväksynnistä. Odotan hedelmällistä yhteistyötä avoinna olevien ö, kysymysten osalta tässä vertailuarvoasetuksessa. Kiitos. Kiitoksia Karolin EPPstä. Darius Rosati. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Lulik Niedermayer varjostelemme ei päässyt paikalle ja hän pahoittelee poissaolon. Hän pyysi minua välittämään valiokunnalle seuraavan. Hän tukee esittelijää ja hänen kommenttiaan hän haluaisi ilmaista kiitos, kiitoksu, kiitoksensa esittelijä tässä teknisessä työssä, jonka esittelijä peri kollegaltaan Kora koralta ja toivottaa onnea ja menestystä. Kiitos. Kiitos Darius. Sitten SD-ryhmästä Jonas Fernandes. Muchas gracias. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Totta kyllä. Nyt on kulunut liikaa aikaa. Tämän selitti hyvin komission edustaja. Nyt on kulunut aikaa liikaa, kun on kehitetty eri toimenpiteitä, lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joita komission ja arvopaperimarkkinaviranomaisen pitäisi hyväksyä. Nyt ollaan ehkä jo kolmessa vuodessa. Silloin tämä teksti hyväksyttiin yhteislainsäätäjien toimesta vuoden 2014 alussa vaalien yhteydessä oltiin vaikka hankalassa tilanteessa, ei vain Espanjassa, vaan kaikkiallakin Euroopassa. Tilanne siis monimutkainen, oli talous- ja pankkikriisi, joka iski kovaa, ja se oli o- myös ongelmia syntyi myös väärinkäytöksistä monissa rahoituslaitoksista vuosien ajan. Oli manipuloitu, vääristelty, ja hyödytty kuluttajan kustannuksella, käyttää näitä laittomia taktiikkoja. taktiikkoja. Nämä laittomat toimet olivat kilpailulainsäädännön toi vastaisia ja tässä tarvittiin tämän tyyppistä sääntöä, asetusta, joka takaa avoimen hallinnoinnin, selkeän hallinnoinnin, puhtaan hallinnon ja finanssiindeksit, jotka siihen mennessä Euroopan ulkopuolellakin niitä ei mitenkään oltu siihen mennessä säännelty. Sitten eri viranomaiset Euroopassa vaativat, että tällaiset Euriporin manipulaatiot, Libor-manipulaatiot, joista kansalaiset ovat kärsineet maassani ja muuallakin Euroopassa, niin tämän takia piti loppua tällaisen toiminnan tarvittiin sellainen sääntely, joka selventää, on avointa, että voitaisiin, voitaisiin välttyä tämän tyyppisiltä näytöksiltä. Ja tällainen lainsäädäntö oli sitten täällä parlamentissa käsittelyssä, se oli myös neuvostossa käsittelyssä ja sitten vuodessa neuvosto ja parlamentti pääsevät myönteiseen lopputulokseen, joka välttäisi sen että ei enää voitaisi manipuloida niin tärkeitä korkokantoja kuten Euriboria. Sitten nyt kolmen vuoden jälkeen näemmekin, että mitään ei ole tapahtunut, ei ole toteutettu näitä toimia. Me, tähän on mennyt meiltä liikaa aikaa, kun on pyritty soveltamaan eri delegoituja säädöksiä ja näitä sääntelystandardeja. Ja lisäksi itse ala on vastentahtoinen. Se ei halua välittää sellaisia indeksejä, jotka liittyvät tähän asetukseen. Ja tämä nähdään uudestaan sen Europorinkin kohdalla. Ja Euroopan toimielimet ja parlamentti, neuvosto ja komissio ja muut viranomaiset, valvontaviranomaiset, he eivät voi, eivät, ne eivät voi enää suvaita tällaista tilannetta. Ja näin ollen haluaisin keskittyä sanoa tässä yhteydessä, että meidän täytyy nyt kiirehtiä ja nopeuttaa näitä päätöksiä, joita tarvitsemme, jotta tästä asetuksesta asusta aletaan käsitellä. Ja sitten viittaan tässä artiklaan, joka käsittelee vertailuarvoja, sääntely, säänneltyjä tietoja. Näihin liittyy tähän liittyy tiettyä epävarmuutta koskien tätä hyväksyttyä tekstiä. Ja haluaisin vielä sanoa, että jos akt- jos saadaan lupa sille, että vertailuarvot, joita on laadittu säätelyn tietojen pohjalta, ja ne täytyy tietyt kriteerit, tarvitaan siis selkeät kriteerit, koska kyseiset vertailuarvot, joihin liittyvät tiedot, jotka on jo alistettu valvonnalle aikanaan, niin niin kuin sanoin, ne voisi, niitä kohtaan voisi olla vähemmät vaatimukset, mutta ne vertailuarvot, jotka laaditaan säänneltyjen tietojen pohjalta, nyt puhumme vertailuarvoista, jotka on siis suoraan laadittu näiden tietojen pohjalta, ja näin ollen niitä voidaan mahdollisesti manipuloida ja sitten kun teksteissä viitataan näihin tietoihin, joita käytetään, jotka kohdistuvat valvotulle yksikölle, ja jos toimitaan lainsäädännön hengen mukaisesti, nimittäin in, vertailuarvot, joita nämä säännellyt sääntelijät käyttävät voivat vaikuttaa vähäisemmällä tavalla, mutta me puhumme siis indekseistä, joita laaditaan yleisten indeksien pohjalta niin silloin voi jo olla tiettyä manipulaatiota olemassa ja tämä pitää ottaa huomioon lainsäädännössä. En tiedä, missä määrin voidaan perustella, että nämä mahdolliset epäilykset voisivat olla mahdollisuus sallia se, että käytetään suuressa mittakaavassa kirjallisia äh, säänneltyjä tietoja. Mielestäni tällaista emme voi hyväksyä. Joten seuraavissa Eurooppa-vaaleissa toivon, että voin siinä yhteydessä sanoa Espanjan kansalaisille, että vertailuarvot, Euribor, Libor ja muut korkokannat, samoin hyödykkeet ovat sellaisia, mitä ei manipuloida niin kuin lupasimme neljä vuotta sitten jo. Ja toivon, että eri epäilykset, miten sovelletaan tämänhetkistä tekstiä, voidaan ratkaista nopeasti, koska nämä ovat yksinkertaisia asioita ratkaista, jos halutaan toimia todellakin lainsäädännön hengen mukaisesti Kiitoksia. En näe ketään ECRstä enkä vihreistä enkä GUEsta. enkä ENFstä ja EFDDstä. Kukaan ei ole pyytänyt nyt puheenvuoroa, joten sitten takaisin komission edustajan ja sen jälkeen Esma, olkaa hyvä. Uh, yes, thank you very much. There were a few... Kiitoksia. Tässä muutama kysymys meille, joihin yritän vastata. Tärkein ehkä oli se, joka liittyi eh, näihin eh, säänneltyihin eh, vertailuarvoihin ja niiden julkaisemiin. Tätä on puitu ja siitä on vähän selvitettykin. Se vertailuarvotyöryhmän seitsemännessä trilogissa käsitelty 2015 jälkeisenä aikana, siis seitsemän on näitä tehty, ja tuolloin, jo tuolloin Euroopan parlamentti totesi, että halutaan tätä määritelmää väljentää niin, että voitaisiin myöskin välittäjiä käyttää tiedon, tietojen saajina. Ja neuvosto sitä sitten taas vastusti, koska välittäjät ovat tällaisia säännöttelemättömiä yhteisöjä, että siinä voi siis sitten tapahtua jonkunnäköistä manipulointia, tietojen manipulointia. Ja tässä on sitten pyritty sovittelemaan nämä, näitä vastakkaisia näkemyksiä. Todetta, ja lopulta todettiin, että nämä välittäjät olisivat, olisivat, oli täysiä APA-yrityksiä ja, ja ne tulevat sitten äh, suoraan. Äh, sitten poikkeukset pätesivät sinne. Eli että, että sel, olisivat, juontuisivat säännöltä, säännöltä markkinoilta suoraan, jossa on kriteerit erittäin tiukat totesimme, että jos tällaisia välittäjiä on, niin nämä olisivat sitten tavallaan tällaisia hyväksyttyjä tiedonlähteitä myöskin, koska on sovittu julkaisujärjestelyistä Ja sitten todettiin, että tämä kompromissi saattaisi olla lähemmän tarkastelun arvoinen, koska muistamme tästä kolmikannan historian mittaan ilmenneistä ki, ki, kiistoista koskee näitä välittäjiä, erityisesti silloin, jos ne tulevat sitten sääntelemättömistä lähteistä peräisin. Puhuttiin, että olisi ykköstason, ah, voitaisiin siinä vaiheessa muuttaa. Ja, ja, mm, ja pyrittiin tästä tätäkin tar- tarkastelemaan tällaista edistyksen saavuttamisen tarpe- tarvetta vastaan tätä historiaa tietoa tässä selatessa, niin toteaisin, että tällaiset vertailutietojen äh, käyttö kytkettiin suoraan tämän säännellyn äh, äh, yhteisön tilanteeseen ilman, että näitä sääntelemättömiä välittäjiä me, Me pyrimme kuitenkin äh, äh, vaikuttamaan siihen sitten, että miten tämä koko järjestelmä kokonaisuutena toimisi mahdollisimman joustavasti. Sehän tässä tavoitteen mitä sitten tulee tähän valvontatoimeen, äh, kuten esittelijä tivasi, eli että se tehtiin pakolliseksi, että muualtakin olisi edustuspaikalla, paitsi että vain niistä, jotka ovat sitten näitä tietoja toimittaneet, se on varmaankin hyvää hallintoa et tietystikin myöskin näiden osapuolten on oltava läsnä, kuten esittelijä huomauttaa. Jos jotain muutoksia nimittäin on siinä sillä hetkellä tehtävä, eh, tässä muotoossa tulisi mahdollista näiden tahojen eh, mukana ole, koska he ovat kuitenkin näitä tiedon lähteitä pääasiallisesti ja, ja heidän tietojensa eh, aitous tulee sitten varmistaa, koska sillä sen määrät sitten lopullisesti nämä arvot määräytyvät ja he ovat tässä aivan avainasemassa. Ja osoittaa kaiken tavoin hyvää hallintotapaa, jos näin toimitaan. Sitten mitä tulee näihin EONiaan, vertailuarvoihin ja, ja et toiseen mainittuun on aina mukana yhte, yhteistyössä monien äh, instituutioiden kanssa, Belgia äh, mukanaan, Belgia, ähm, Eonia ja Euribor äh, ovat ESMA ja komissio siinä niin ikään yhteistyökumppana ja siellä tarkastellaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tässä on jonkin verran nyt ristiriitaa siitä, että minkä verran näitä, näitä Eonian, Eonille voidaan näitä EONilta voidaan ottaa näitä tietoja vastaan. Luottavaisin mielin siinä voidaan vielä jatkaa neuvotteluja. Aikaa nimittäin on, jos halutaan se tähän Esman hyväksymismenettelyn piiriin, e, koska meillähän on tässä tämä seurantajaksohan ulottuu tammikuuhun 2020 asti, eli kyllä näitä vertailuarvoja tässä vielä voidaan ihan rauhassa auktorisoida. <clears throat> jos äh, sitten ei näin käy, niin sitten tietysti siirtymäkauden ajan ne joutuvat kenties sitten toimia äh, äh, ilman auktorisointia, joka siis todellakin, kuten sanottu, raukeaa tammikuun alussa 2020. Se on sitten toinen murhe. Eli tätä vielä sen tarkastelemme. Koko tämä vuosi on tässä vielä aikaa ja en, ensi vuosikin perehtyä tähän, tähän asiaan ja toivottavasti sitten sääntelyviranomainen, jolla on, on näiden vertailuarvojen hyväksyminen tehtävään näin, sitten ryhtyvät tarvittaviin, tarvittaviin toimenpiteisiin. Ja joka tapauksessa me pyrimme kaikin tavoin edesauttamaan sitä, millä tavalla parhailla, parhaiten voitaisiin sitten nämä täytäntöönpanokysymykset eh, ratkaista, jos, näitä, jos nämä kaksi vertailuarvoa lähdettä täytyy korvata. Esma, Kiitoksia. Haluatko Esma puheenvuoron? Olkaa hyvä. Ah. Kiitos puheenjohtaja. Eh, Katan lyhyesti tämän kysymyksen säännöllistä vertailuarvoista ja sanojen entirely ja directly käytön ja kolmansien maiden tai kolmansien tahojen mukanaolo tietojen keruprosessissa. Täällä oli myös artiklan 1 kohta 1, 24a. Tässä sanotaan, että hallinnoija, kun saa, hallinnoija saa vertailuarvoja kolmansien tahojen toimijoilta – ja artikla 10 vertailuarvoasetuksessa, niin silloin nämä tiedot edelleen ovat sopivia vertailuarvoiksi. kohdan, tasan yksi sanamuoto ja käytettävissä olevat välineet ovat hyviä, koska mm, tässä samalla tasolla yksi edelleen jo valvotaan näitä kehityskulkuja. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten vielä esittelijä Karolin. Well, uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin varjoesittelijöitä suosituksista. Kiitän komissiota ja ESMAa vastauksista kysymyksiin olen tyytyväisiä siihen, mitä herra Fernandes sanoi, ja teemme läheistä yhteistyötä tässä asiassa hänen kanssaan. Sitten yksi asia kriittisistä vertailuarvoista haluaisin tässäkin kiittää komissiota, mutta tietysti haluaisin olla varma siitä, että tässä ei kuitenkaan synny häiriötä rahoitusmarkkinoille. Me tulemme seuraamaan tämän asian kehitystä valppaasti tulevina kuukausina. Tässä kaikki minulta keskustelun lopuksi. Kiitoksia. Näin tähän päättyy tämä lainsäädännön tarkasteluvaihe. Ja sitten me jatkamme kello kymmeneltä valvontaviranomaisista, joten pidämme pienen tauon kello kymmenen saakka. So, hello everybody. We continue our meeting. No niin, hyvä. Jatketaan eteenpäin. Vielä muuta yksi ilmoitus, joka liittyy yhteinen Eco Envy trilogi äh, Euroopan pankkiviranomaisen uudelleen sijoittamisesta. Tästä keskusteltiin, kokoustettiin 9.7. Äh, hyväksyttiin EBAN teknisen kokouksen tulokset ja sitten jäljellä olevat poliittiset kysymykset ja parlamentin mukanaolo, kun valitaan paikkaa Euroopan valvontaviranomaisille. Tätä ei ole vielä ratkaistu. Puheenjohtajavaltio etsii uutta mandaat, haluaa uuden mandatin, jotta lainsäätäjät voivat jatkaa neuvotteluja nopeasti ehkä kirjallisessa muodossa, joten luotamme tässä nyt Itävaltaan puheenjohtajan valtiona, jotta se ratkaisee tämän ison ongelman. Sitten kohtiin 4, 5, 6 esityslistalla, nimittäin asetus, jonka mukaan tämä liittyy finanssimarkkinoista annettuihin asetuksiin. 1093 kautta 2010, 1094 kautta 2010, 1095 kautta 2010, 600 kautta 2014, 2015 kautta 760, 2016 kautta 2011, äh, 2017 kautta 1129. Nyt puhutaan siis valvontaviranomaisten uudelleen tarkastelusta ja yhteisestelmä ovatkin paikalla. Toivottavasti kaikki ovat lukeneet sähköpostiaan eilen. Saitte tämän alustavan luonnoksen ja tänään se teksti esitellään ja ensin annan puheenvuoron esittelijöille ja aloitammekin Burkhard Balz, joka edustaa suurempaa ryhmää. Herr Vorsitzender und äh, liebe Kollegen. Lämpimät kiitokset puheenjohtajan hyvät kollegat. Puheenjohtajahan tämän jo itse asiassa kertoi, että tämän mietintöluonnoksen olette saaneet sitten eilis, eilis iltana. Pahoittelen tätä viivistystä. Pahoittelen omasta ja kanssa kanssaesittelijäni puolesta. Se ei tietysti ollut alkuperäinen suunnitelma ollenkaan. Mutta me työstimme tätä viimeiseen mahdollisen hetkeen asti keskenämme. Nyt sitten nämä mietinnät ovat valmistuneet. Tämä nyt on ensimmäinen askel eteenpäin. Meillä on täällä kolme ehdotusta, jotka avaavat uudestaan tätä olemassa olevaa lainsäädäntöä 300, 300 sivun edestä – iältä yhdeksän kuukautta tätä on väännetty ja käännetty. Olemme hiukan pidemmälle päässeet kuin neuvosto tässä omassa harjoituksessamme. Mutta äh, kuten sanottu, emme päässeet täyteen, äh, sopimuks, täyteen sopuun, kuten sitten jos kahlatte nämä asiakirjat läpi, niin huomaatte itsekin. Kuitenkin sen, mistä nyt sitten kykenimme sopimaan – Eh, eh, eh, olimme kaiken kaikkiaan voineet todeta, että tämä esojen osalta että suhteellisuutta tulisi vahvistaa, mitä asetukstekstiin itse haluamme. Haluamme, että, että tämä käyttöohjekirja, jos näin voidaan sanoa, näiltä oli jossa otetaan huomioon näiden instituutioiden toiminta ja käytös. Muutenkin tulisi ottaa huomioida paljon lähemmin. Tämä suhteellisuuspuute on aika silmiinpistävä tässä e, olemme tässä yhteydessä todenneet, että, että kahden kolmasosan enemmistöä ei välttämättä sitten tar- tarvittaisi, vaan yksi, yksinkertainen enemmistö riittää vallan hyvin. Sitten syytä vielä tar- tarkastella näitä päätöksentekoelimiä, SSM ja SRB ovat pidemmälle edenneitä kuin saat näiden kanssa sitten yritämme ratkaista nämä ongelmat. Sen vuoksi näiden kaikki päätökset tehdään sitten avoimesti näissä valvontaviranomaisissa. Valiokuntamme on tätä peräänkuuluttanut jo pitkään yhtenä painopisteenä. mitä tässä olemme kenties jääneet kaipaamaan, eli, eli näiden val- valvontaviranomaisten ää, äh, ää, äh, mielipiteet äh, tai lausunnot pitäisi kytkeä sitten kansalainsäätäjien useimmin esittämiin kysymyksiin, että ne olisivat tavallaan niin samalla sivulla. Täällä on tällaisia pitkäkestoisia ongelmia. Esimerkiksi ajatellaan vaikkapa kansallisia ratkaisuja, eli voitaisiinko niin, eh, eh, nämä päätökset sitten tehdä pelkästään kansallisesti kansallisten valvontaviranomaisten toimesta. Ja eh, siis lisäksi olemme näitä ohje nuoria miettineet, mitä näille valvontaviranomaisille valvontaviranomaiset an, antavat toi, toimijoille. Kynny, kynnyksen pitäisi olla korkeampi, esimerkiksi kaksi kolmasosaa. Eli siinä, silloin kun ohjeita annetaan, niin kaksi kolmasosaa pitäisi olla sitten piirissä. Mutta jos ohjeita ei anneta sen kummemmin tai tätä ohjen, ohjeistoa, ohjeistusta, niin silloin ei, ei tarvita sitten asianomaisen osalta kohteen kahden kolmasosan enemmistön eh, parlamentti voisi sitten perusteltua perusteluja eh, eh, tai perusteltua lausuntoa pyytää sitten näistä ohjenuorista, ohje, ohjeistuksista, jos haluaa. Tässä on hyvä sitten no käyttää paitsi asiantuntijoita, vaan myöskin maan laajemminkin hyödyntää sitten suhteellisuusperiaatteen mukaista, mukaista asiantuntemusta, jota sitten asianmaassa maassa saattaa olla. Ja sitten näiden asianosaisten kuulemista pitäisi laventaa, väljentää tai siis laajentaa. Se pitäisi olla sellainen perussääntö ohjeisto, ohjeisiin liittyen näitä konsultaatioiden pitäisi olla laaja-alaisia ja niiden pitäisi sitten kuvastaa sitä tilannetta, mikä markkinoilla on, keitä siellä kaikkia toimii. Eli tässä on aika pitkälle pit, laajat laat, laatuvaatimukset niiden osalta, jotka ovat siinä asianosaisten leirissä, jos heidän rooliansa kasvatetaan, niin heidän vastuutaan tulee samassa suhteessa kasvata, kasvattaa. He voivat sitten lausua mielipiteensä sekä näistä lausunnoista että ohjeista. Euroopan parlamentin roolin kaiken kaikkiaan tulisi olla painavampi aina, aina kun esimerkiksi päätetään näiden hallintoelinten nimityksistä pyrimme tätä orientoitumaan SRM suuntaan esimerkiksi avoimemmin kuin aikaisemmin varmistamalla sitten toimielinten välisen tasapainon näiden kolmen toimielimen, parlamentin komission ja neuvoston välillä. Niin ikään sovimme, että että eurooppalainen ääni kansainvälisesti kuuluisi selkeämpänä. Meidän pitäisi koordinoida äh, lähtökohtamme paremmin täällä kotirintamalla. Nämä valvontaelimet pitäisi kansainvälisiin elimiin ympätä tiivisti esin ja niiden äh, roolia, asemaa piti se siellä vahvistaa. Ja äh, valvontaelinten pitäisi vahvistua sitten itse myöskin ja ottaa sitten yhteyttä myöskin muihin kanssatoimijoihin. Koko lainsäädäntöprosessiakin olisi vahvistettava, mitä tulee RTS ja ITS standardeihin. Tässä, me tässä haluamme ikään kuin edesauttaa tätä opiksi ottamisprosessia, että, että täällä määräaikojen painaessa päälle me olemme joutuneet tekemään hätär, hätäratkaisuja. Ja jos ajatellaan näitä tätä sopeuttamisratkaisuja jatkossa, ja siinä haluamme roolimme ikään kuin johdonmukaisemmaksi näistä, äh, näissä lausuntoluonnoksissa, äh, mietintöluonnoksissa me penäämme myöskin sitten äh, lisää avoimuutta näihin stressitesteihin. Me haluaisimme, että nämä testit olisivat tiukasti säänneltyjä. Meillä on olla perus ikään kuin paketti ja sitten semmoinen pidemmälle kehitettyjä analyysejä. Ja, ja, ja kaiken kaikkiaan tämä vertaisarviointi tulisi toimia paremmin ja tehokkaammin. Puutteita tulisi siis kyetä sieltä poimimaan enemmän ja paremmin kuin tähän asti. Ylipäänsä sitten tehostamaan tätä valvontaa riippumattomuus on yksi ongelma, jota, josta pitää hankkiutua eroa, mutta samoin tietysti tiukasti pitää huolta siitä, että EU-lainsäädäntöä noudatetaan. Sitten kymmeneksi olemme yhtä mieltä siitä, että, että byro, byrokraattista, byrokratiaa tulee karsia, mitä tulee esimerkiksi ulko, ulkoistamiseen ja, ja, ja ylipäätänsä tällaisiin delegoidulle 11 kohta. tietopyynnöt, joita nämä valvontaviranaiset esittävät. Komissio esittää hyvin monimutkaista järjestelyä, jonka, jota me emme pidä hyvän, haluaisimme yksinkertaista sitä. Ja olemme esittäneet jopa, että sakot, sakon uhalla sitten näitä määräyksiä noudatettaisiin ja että näitä, ja jos näitä sakkoja määrätään, niin niiden määrä tulisi olla kohtuullinen. Sitten olisi tämmöisen auditointikomitea, joka selvittäisi, miten tässä on edennetty. Sitten äh, kohta 13 äh, näiden ESMAN suorien valtuuksien äh, rajoittaminen – Oirekaa ja Eurekaa ja Euseffia on haluttu vahvistaa. Varma, varmaan valiokunnan kollegat tässä meitä tukevat uskoaksemme. Sitten tähän riskin, riskinhal, riskinhallinta toimistoon virastoon ja siellä käydessämme saimme sellaisen käsityksen, että, että, että tätä järjestelyä on tehostettava ja uudistettava. Olemme reagoineet myönteiset siihen, että tällä virastolle tulisi itse asiassa tällä toimitusjohtajan vakanssiperiaatteessa, joka veisi vähän, keventäisi vähän taakkaa, sihteeristön taakkaa ja varmistaisi riippumattomuuden emme ihan ole päässeet vielä yksimielisesti siitä sanamuodosta. Tässä asianomainen lainsäädäntö e, meidän mielestämme sitten onko, toimii sitten yleisen lainsäädännön ulkopuolella ja se kuuntelee sitten näitä asianomaisia lähinnä pistävät aina välillä tämmöiset pankkiirihousut jalkaan siinä mielessä, kun siinä toimivat, ja siitä haluamme päästä, päästä eroon, että ovat sitten selkeästi puolueettomia. Ja sitten taas toisaalta sitten muilla finanssitoiminnan saroilla heidän pitäisi olla sitten taas öö, öö, myönteinen asenne. Tässä oli nyt näitä myönteisiä seikkoja, mutta sitten erimielisyyttä ovat lähinnä aiheuttaneet seuraavat aiheet. Esimerkiksi tämä strateginen valvontasuunnitelma on asia, joka kiikastaa. Emme halunneet, että tästä tulisi mikään tämmöinen opettaja-oppilassuhde. Haluaisimme, että nämä valvontaviranomaiset rooli on ihan selkeä. Esimerkiksi talousarvio ja henkilöstö ovat sitten ihan kansallisen rahoituksen varassa parempi palkka ei välttämättä tarkoita parempaa lopputulosta tässä valvonnan saralla. Minusta on, on tärkeää, että on äh, äh, asiantuntemusta tuolla kentällä ja Sitten hallintaan liittyviä kysymyksiä. Hallitus ja halliton, hallintoneuvosto toimikoot sitten äh, tasa-arvoisia ja niillä on yhtä tärkeitä ja, samat äh, toimivaltuudet. Meidän äh, pitäisi ää, meillä on vielä, vielä auki se, millä, miten pitkälle tätä yksityistä rahoitusta tulisi käyttää. Sitten oli vielä yksi erittäin hankala äh, äh, kiista näiden äh, valvontaviranomaisten välittämät toimivaltuudet. Niistä jäimme vielä kauemmas toisiin, toisina. Minä haluaisin rajoittavamman, rajoittavamman lähestymistavan kuin, kuin kumppani tässä vieressä näitä vertaisarvioitahan on esimerkiksi asioita, vertaisarviot ovat asioita, jotka on vasta viime hetkellä, viime aikoina otettu esille. Se on vähän kyseenalaista kaiken kaikkiaan. On kyseenalaista, että pitäisikö niitä taas nyt sitten lähteä muuttamaan tässä. Eihän nyt aikaa kulunut paljon yhtään vielä. Ja sitten emme löytäneet myöskään yhteistä linjaa öö, öö, kestävän rahoituksen ja äh, äh, CCP-rahoituksen hallinnon osalta. Että olemme to- toki selvillä siitä, että koko lainsäädäntöprosessi on vielä pahasti kesken, eli sen vuoksi on siis ei nyt tähän kannata reagoida tässä valvontaviranomaisarvioissa. Eli siis alustava johtopäätökseni on se, että ensinnäkin valiokunnalla on lähiviikkoina ja kuukausina kädet täynnä töitä tämän asian äh, parissa. Sikäli kun minä ymmärrän nämä äh, äh, esitetyt mietinnöt, luonnokset ovat selkeä näyttö siitä, että, että tyytymättömyyttä meillä on sekä parlamentin että jäsenmaiden osalta. Eli jos me pystymme nyt sitten niputtamaan yhdistämään voimaa puhaltamaan yhteen, yhteen hiileen ja, ja, ja todistamaan se, että, että valvontaviranomaisten ja, ja kansallisten valvontaviranomaisten välillä on yhteistyötä pikemminkin kuin kilpailua. Tämä nyky, nykytilanne ei ole otollinen tausta meidän työllemme. Tätä tilannetta on kohennettava ja ole, näin teemme. Uskon, että kansanpuolueen ryhmä minun taakseni ajan mittaan asettuu ja ajaa tätä asiaa samaan suuntaan. Sihteeristölle lämmin kiitos koko valiokunnan, valiokunnan sihteeristölle ja kaksi nämä jäsentä, jotka ovat tiivisti olleet tässä työssä mukana kanssa esittelijällä. Myöskin lämpimät kiitokset. Työ ei ole ollut helppoa, mutta ei, emme myös niin kuvitelleetkaan. Ja tähän ihan kauniksi lopuksi haluaisin todeta, että viime kuukaudet on vuodatettu hikejä, kyyneliä, on paljon energiaa pantu tähän työhön. Tämä huomannette, että, että, että, että muutosesityksistä sitten pal- paljastuu, mistä todella on kysymys lähiviikkojen aikana. Kiitoksia. Sitten peräs, perässä puheenvuoro, joka on yhteisesittelijä. Kiitoksia omasta puolestani. Ehkä Pyydän anteeksi sitä, että tähän nyt meni niin paljon aikaa, mutta François Mitterrandkin sanoi, että pitää jättää aikaa ajalle. Tässä asiassa tämä taisi olla kyllä välttämätöntä ensinnäkin, että joka kummankin yhteisesittelijän piti sulattella tätä massaa tietoa asiakirjoja, joita saatiin komissiolta mm, vuosi sitten. Kun ajatellaan tätä käytettyä aikaa, jotkut voivat ehkä sanoi, että näin paljon aikaa käytetty tällaiseen. No, näin paljon aikaa tällaiseen. Tämä kuitenkin liittyy tähän tasapainotilanteeseen, johon olemme päättyneet. Ja niin kuin ihan oikein Burkhard Waltz totesi yhteisesittelijänä, niin äh, hän sanoi tämän lopuksi, mutta minä sanon tämän tähän alkuun. Minulla on alkanut täällä parlamentissa syntyä tiettyä asiantuntemusta yhteistyöstä EPP-läisten kanssa ja CDU-puolueen jäsenten kanssa. Ja tältä kanta katsottuna tämä on ollut hyvä kokemus minulle. Kumpikin on selkeä, mitä tulee omiin vakauksiin, vakaumuksiin ja löysimme yhteisen pohjan asialle. Tämä työ on osoittanut meille, että joskus hyvä on täydellisen vihollinen, ja jos me haluamme todellakin saada aikaan lopputuloksen, koska äh, ja tämä ehdotus, jonka tänään teille teemme, Tämä liittyy siis valvontaan. Me pyritään saamaan aikaan hyvä tasapaino. Jokaisen pitää kantaa vastuunsa näistä reaktioista, joita tämä paketti on saattanut synnyttää. Ennen kuin menen yksityiskohtiin ihan samassa hengessä kuin kollegani äsken, äh, kohdassa olemme samaa mieltä, mistä olemme eri mieltä, niin ehkä vielä yksi alustava kommentti tähän loppuun, nimittäin tavoitteen tarkoitus, vaikkakin me olemme voineet tästä keskustella jo silloin, kun esiteltiin työasiakirja, mutta tätä kautta voidaan rajoittaa näitä yhtenäviä kohtia ja eri, erimielisyyksiä koskien kokonaista pakettia. Kun ajatellaan tätä paketin olemassaolon syytä, muistan yhdestä syystä, Nimittäin, nimittäin monimuotoisuus, jota löytyy kansallisesta vastuuviranomaisesta ja kuinka tärkeää on ma- mm, saada aikaan määritelmä Euroopan tasolla yhtenäisistä toimintamahdollisuuksista, level playing field, ja ottaa esille suhteellisuuskysymys ja toisaalta myös lähentymiskysymys, kun kehitetään tällaista yhteistä kulttuuria, toimintakulttuuria ja toisaalta puhutaan yksityiskohdista, sen suhteen, mitä kansallisvastuuviranomaiset tekevät, mutta jotta voidaan mahdollistaa se, että, anteeksi, että kun on näitä puutteita ja aukkoja, niin ne pitäisi pystyä korjaamaan. Sitten, mistä olemme samaa mieltä esittelyiden kesken, haluaisin vahvistaa sen, mitä Burkhard Balz jo sanoi itse, mutta ehkä menisin hiukan pidemmällekin, koska minun mielestäni on joitakin sellaisia kohtia, joita hän ehkä jättänyt sivuun ja kuitenkin ne kannattaisi ottaa esille tässä vaiheessa keskustelua. Kun katsotaan ehdotusten, komission ehdotusten ydinkysymyksiä, kaikki mikä liittyy vastuuvelvollisuuteen, par- parlamentin rooliin, kysymyksiin, joita komissio ei ollenkaan käsitellyt, esimerkiksi tämä 10, 10-16 artikla, ei käsitellyt ollenkaan, ne määrittelevät nämä äh, tekniset ja sä, sä, sääntelystandardit ja niin edelleen. Puhutaan tavoista, tasoista yksi, kaksi ja kolme Tästä komissiossa on yhtään mitään, mutta me hiukan siivosimme tätä osaa tekstiä ja otimme pitkälti huomioon saavutetun kokemuksen täällä parlamentissa ja jota juuri äsken tämä aikaisempi keskustelukin osoitti, kun puhuttiin indekseistä ja vertailuarvoista. Ja tässä otimmekin käyttöön otimme huomioon tarkempia, täsmällisempiä määritelmiä ja kysymys-vastausmetodiahan on paljon käytetty vastuu, anteeksi, valvontaviranomaisten kohdalla, mutta myös tätä kautta saadaan hyvää lainsäädäntöä ja joskus kansalliset viranomaiset tukeutuvat liikaa näihin viranomaisiin, ettei, eivätkä sitten tee itse omaa valvontatyötään. Sitten nämä valtuudet, joista puhutaan komission ehdotuksessa – käy niitä läpi oikeastaan ihan järjestyksessä ja palaan vielä johonkin mainittuun asio- mainittuihin asioihin. Mitä tulee strategisiin suunnitelmiin, Burkhard Balz sanoi tämän yhtenä erimielisyyskysymyksenä. Kuitenkin minun mielestäni olemme samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme sellaista, että on tilaa strategisille valvontasuunnitelmilla, jotta voidaan määritellä unionin suunnitelma. Ne sopivat myös yhteen kansallisten viranomaisten toimien kanssa. Kansallisella tasolla viranomaiset voivat pohtia, onko tarvetta toteuttaa niitä käytännössä. Tietenkin pitää ottaa huomioon se, että pitää, tai siis pitää ottaa huomioon eri liiketoiminta mallit business models, joita löytyy pankkialalta, vakuutusalalta tai rahoitusmarkkinoilta. Sitten äh, valvonnan rooli kansalaisten valvontaviranomaisten kohdalla. Tässä sovimme tasapainoista alku, mm, omaperäisistä säädöksistä minun mielestäni. Siinä ei puhuta ollenkaan tästä vertais, arviosta peer review-käsitteestä. Tämä pitää pitää mukana tässä kompromississa, koska tämä tarkoittaa sitä, että kun ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, niin tässä nyt on välttämättä muuttaa hiukan toimintakulttuuria ja siinäkin pitää oppia menneisyydestä. Siis kun kansallinen viranomainen ei tee tehtäväänsä, työtään kunnolla, niin silloin jonkun täytyy voida korjata asiantilaa ja paras tapa toimia tässä on valvoa ta, ta, kontrolloida tällaista korkeampaa viranomaista kansallisella tasolla. Ja tässä toimi, valvonnan toimisi eurooppalainen valvontaviranomainen ja tarvitaan myös tukea viideltä kansalliselta vastuusta viranomaiselta. Tietenkään ei se, joka tässä on vastuussa tästä työstä. Häne, ja sitten tämä julkaistaan tämä ö, valvontaraportti. Mitä tulee sitten delegaatio delegointikysymyksistä. Tästä varmasti olemme samaa mieltä. Olemme tehneet myös tarkistukset että pyrimme tekemään eron delegoinnista EUn sisällä ja EUn ulkopuolella. Sitten vastaavuusjärjestelmästä. Tässä pohdimme tällaista kurinalaista tiedotusjärjestelmää. Säännöllisesti tiedotettaisiin Euroopan parlamentille toiminnasta ja komission toiminnasta. Sitten 25 artikla koskee tiedonkeruuta. Tässä täytyy myöntää, että kevensimme kovastikin komission ehdotusta, joka oli todella kunnianhimoinen ehdotus ja ehkä liiankin pitkälle menevä tässä vaiheessa virastojen kehitystä. Ja kun näen sitten eri puolten reaktiota, niin pelkään, että se mitä olemme panneet tähän mietintöön, käsitellään ehkä aika hyvin tätä 35 artiklaa. Sitten sidosryhmät. Me olemme identifioineet äh, sen, että tarvitaan selkeä työnjako niin kahden ryhmän välillä. Olemme ymmärtäneet hyvin, että on toisaalta 13 henkilöä päätoimijat markkinoilta ja sitten 13 muista sidosryhmistä ottaen huomioon liiketoimintamallien monimuotoisuus ja sitten neljä asiantuntijaa on myös. Sitten sitten mitä tulee hallinnointiin, on totta, että olemme tästä olleet jossain määrin eri mieltä, mutta kuitenkin yksi asia, mistä olimme aivan samaa mieltä, ja mielestäni tämä on äh, omaperäinen ehdotus, ja sitä kannattaisi noudattaa, että saataisiin aikaan tämmöinen valintakomitea, jonka kautta voidaan laajentaa ja saada aikaan tällainen äh, markkinaläheinen mm, lähestymistapa, kun ajatellaan henkilöitä, jotka voivat tulla johtamaan kyseisiä virastoja. Sitten kysymys siitä, keitä sitten löytyy pöydän ympäriltä silloin, kun Euroopan valvontaviranomaiset hyväksyvät toisen tason lainsäädäntöään. Tällä hetkellä aina on kansalliset valvontaviranomaiset mukana, mutta yksi ongelma, joka tässä meillä on ollut, on, että tiedämme hyvin, että virastot ovat sääntely- ja valvontaviranomaisia, ja tässä asiassa otimme mukaan mahdollisuuden yhteisymmärryksessä, että silloin kun virastot to- toimivat sääntelytehtävässään, silloin kansallinen edustaja ei voi olla valvontaviranomainen, vaan sääntely viranomainen, joka käsittelee ykköstason kysymyksiä kansallistasolla. Tällaisissa asioissa olimme yhtä mieltä ja nämä olivat tärkeitä kysymyksiä mielestäni ja teimme joskus varsin omaperäisiä hyviä ehdotuksia suhteessa komissioon. Toivottavasti tämä kiinnostaa kollegoja. Ja sitten niin kuin Burkarkin, niin luettelen lyhyesti sellaisia kohtia, joista emme saaneet aikaan yhteisymmärrystä tässä vaiheessa vielä, tai on muita vaihtoehtoisia ehdotuksia, joihin pitää tutustua. Mitä tulee itse valvontaviranomaisiin, Burkhard Baltz sanoi, että olimme eri mieltä hallinnoinnista, vaikka toisaalta tuen hyvin komissiota, tuen tässä komission ehdotusta. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ESMAn arvopaperimarkkinaviranomaisen kohdalla voidaan ottaa mukaan sopimus, joka, jonka parlamenttikin on vahvistanut. Siinä on kyse ESMAn roolista silloin, kun on kyse Ähm, keskusvastapuolen valvonnasta. Sitten vielä äh, valvontaviranomaista emme ole löytäneet tästä yhteisymmärrystä ja tulemme tekemään tarkistuksia siitä, miten voidaan vahvistaa kuluttajan osaa. Ja sitten mitä tulee kestävään kehitykseen ja miksi täytyy ottaa näitä kysymyksiä mukaan viranomaisten toimintamandaattiin sitten näihin erityisempiin kysymyksiin, esimerkiksi arvopaperimarkkinaviranomaisen kohdalla, ESMAn kohdalla, olemme samaa mieltä siitä, että säilytetään tämä esitemääritelmä komission ehdottomassa muodossa, mutta muuttaisin kuitenkin tätä ehdotusta hiukan, että se tulisi toimivampi ja aion tehdä tarkistuksia, jotta voidaan ottaa mukaan ei vain keskusvastapuolet, vaan myös kaupankäyntipaikat ja arvoperikeskukset niin sen mukaisesti, kuin keskustelimme työasiakirjasta aikanaan. Sitten mitä tulee Euroopan vakuutus- ja eläkeviranomaisen EIOPAN, haluaisin vahvistaa sen roolia, kun se valvoo sisäisemalla ja ottaa mukaan päätelmät neuvotteluista, joita käytiin eläke tuotekysymykset, koska kuuluisesta yleiseurooppalaisesta yksilöistä eläketuotteista, PEPistä oli kyse. Siinä viranomaiset antavat luvan EIOPalle ja mielestäni tämä tulee olemaan myös Euroopan mandaattissa tai Euroopan parlamenttikin voi sen hyväksyä. Sitten tulen tekemään ehdotuksen siitä, että vahvistettaisiin valvon, valvojien kollegiota, kun kyse vapaasta palvelun tarjoamista. Se on olennainen kysymys vakuutusalalla, mutta se voi kyllä kiinnostaa muitakin, näitä kahta muutakin valvontaviranomaista. Kudipusi. Tässä ehkä voimme yhdessäkin tehdä tarkistuksia esittelijöiden kesken. No, varmasti taas puhuin liian pitkään, mutta toisaalta en käynyt kattavasti kaikkia asioita läpi, mutta nyt saatte kuitenkin jonkinlaisen yleiskatsauksen neuvotteluiden tilasta ja tavallaan saatte hyvän tilannekatsauksen siitä, missä vaiheessa mietintö on. Ikävä kyllä emme ole vielä vienyt neuvottelun loppuun Burkhard Balsin kanssa, mutta meillä on tässä jo hyvä pohja työlle ja olen iloinen, että voimme, voin jatkaa työtä varjoistelijoiden kanssa ja sen henkilön kanssa, joka sitten tulee jatkamaan Burkhard Paltsia jatkossa, mutta vielä ei ole siinä vaiheessa kuitenkaan. Thank you very much. Uh, then we come... Kiitoksia. Sitten varjoesittelijöihin en näe ketään ECRstä. Sitten liberaalit. Wolf Klintz. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bedanke mich auch bei den beiden. Kiitoksia äh, kummallekin kiitokset. tiedä, pitäisikö olla iloinen siitä, että ne eivät ole vielä ihan valmiita. Tämä on tietysti hyvinkin mielenkiintoista luetta. Äh, siinä pitäisi nyt... Minä olen tietysti ollut aikaa lukea näitä nyt viime, viime yönä, äh, mutta, mutta mutta meillä on muuta, muutamia to, ajatu, ajatuksia tietyksi, äh, se, kun olemme saaneet komissiolta tämän ää, äh, luonnoksen, miten tulee näihin kolmen sekaan, niin tähän to, toimivaltuuksiin, hallintoon ja rahoituksen, mitä toimivaltuuksiin tulee, niin mehän tietää, että 2008 eh, kriisi ää, äh, ää, eh, eh, pitkälti siitä, että meillä oli aika eri lähtökohdat koko tähän toimintakulttuuriin. Eh, meillä oli tuolloin ja osittain tänne, meillä on ollut äh, sääntelyssä tällaista ristiriitauksia, ristiriitaisuuksia. Me tietysti haluamme tässä nyt vahvistaa ja päätyä vähän vahvempaan äh, kon, konvergenssiin siltä osin. Ja, ja tässä, tätähän komissioltakin on, ää, äh, odotettu silloin, kun me olemme kuuleminen tässä salissa, kun meillä oli kansallisten valvontaviranomaisten edustus ja muutakin asiantuntijoita, ja ovat olleet tätä puineet muuta. Se oli aika, aika moina epäsointu sen välillä, mitä kansalliset viranomaiset ja komissio omasta puolestaan olivat esittäneet. Eli ei tämä nyt laakista yli yön ratkea tämä muutos. Tietysti tässä on otettava selkeitä edistysaskelia il, ilman, että me sitten horjutamme kansallisten valvontaviranomaisten toimintamahdollisuuksia itse, itse, itsenäis, itsenäisyyttä. Se kääntyisi kyllä oman nilkkaan tämä kalikka aika nopeasti kaikki, äh, äh, varmaan kaikki viranomaiset eivät kaikissa maissa ole yhtä, yhtä äh, vahvoja. Toisilla on kymmenien vuosien kokemus parhaimmillaan monista, monissa, monissa, monissa maissa sitten taas ollaan aika kaukana todellisuudesta. Ja tässä nyt, niin kuin sanottu, tässä on pyrkimys ikään kuin samalle sivulle nopeasti. Mitä tulee sitten näihin toimivaltuuksiin, tässä on pari seikkaa ihan selvää. Ensinnäkin, onko tämä sitten peer review tai minkä niminen tahansa, tämä on kuitenkin varmistettava se, että, tämä sitä, että heikommat voivat ottaa opikseen vahvemmilta. Täytyy järjestää niin, että että ettei sitten tule tällainen opettaja-oppilassuhde äh, kuitenkaan, vaan pikemminkin tällainen kollegiaalinen yhteistyö, äh, äh, mitä sitten tulee strategiseen suunnitelmaan tai ylipäätään strategiseen yleiseen näkemyksiin. Tässäkin on selvää, että, että meidän pitää varmistaa se, että tämä lähentyminen todellakin toteutuu – niin, että äh, meillä on samalla tavalla muotoiltuja nämä strategiset tavoitteet edes. Ja että, ja että tässä äh, koordinaattoreillakin olisi jonkinlainen äh, rooli. Joo, suur, Esmat, Esmaan kohdistuvat merkittävät muutokset muussakin niitä on, mutta Esmassa, Esmaa kohdistuu aika paljon. Se on aika ollut melko onnistunut organisaatio, ei siinä mitään, mutta, tulee kuitenkin ajatella, että vertaus, vertaus vertaisarvioiden osalta se on hiukan ehkä hiukan vetä, itsensä sulkeutuneempi, kun Provence äsken totesi tässä viimeisestä äh, arvioinnista päätellen, että esimerkiksi äh, siellä esimerkiksi esitteessä todetaan, että kansalliset siis olla pyrkivät voitaisiin suurin osa ongelmista ratkaista, eikä tällaista eurooppalaista äh, tahoa tarvittaisi ollenkaan, mutta ihan näin oli. että kaikki, ensin kaikki kandidaatit esimerkiksi sitten tulisi analysoida huolellisesti, ja siinä Esmalla on se selkeästi rooli, että, ot, ottaa sitten täysin kolmansien maiden taholta tai sieltä peräisin olevien tahojen tällainen ekvivalentti analyysi paikallaan ja meidän pitää, täytyy, Esman täytyy äh, testata, että onko, onko nämä, äh, ovatko nämä edellytykset sitten täyttyneet. Tietysti Euroopan parlamentin täytyy tässä näin kyetä esittämään oman roolinsa ja se, se ja siitä nyt ei ole kahta kysymystä tietenkin. Mitä Japan tulee, niin kuin Provence totesi, että pitää kaipaa vähän modernisointia, se olisi hiukan varovaisempi. Tässä jopa voisi mielestäni olla hyvinkin Tämä on yksisilmäinen näkemys näistä asioista, jos ajatellemme sitä, sitä jatkoroolia sitten mm, muissa asioissa esimerkiksi Pepsin, kanssa, Pepsin suuntaan ja sitten ajatella vaikka tätä eurooppalaista eläketu- eläketuotetta uutta ollaan lanseeraamassa, niin missä, missä se sit, miten se siihen sitten suhtautuisi? Tätä saattaa tietysti suhtautua, näyttäisi suhtautua aika konservatiivisesti koko tähän koko hankkeeseen ja pitäisi huolehtia siitä, että tästä tulee tällainen klassinen rahoitustuote ollenkaan, vaan sillähän on ihan erilainen asema. Sitten vielä hallinnosta minu, vaikuttaa ihan normaalilta ja oikealta, oikean suuntaiselta, että komissio on tässä edellyttää muutosta. Tämä hallintoneuvosto pitää tässä erittäin suuret päätökset 28, jatkossa 27 herraa ja rouvaa, jotka siellä istuvat ja, ja tietenkin ajavat kansallista etua melko häpäilemättömästi kaikissa ja näin sitten tämä estää tällaisen isku, iskuvoimaisen ja tehokkaan toimi, toiminnan aika pitkälti. Tiedän vielä, että sitten puheenjohtajalla on ratkaisu, ratkaiseva ääni esim, ja, jos et, et, olisi tässä viisi tai kolme tai viisi jäsenä siellä hallituksessa olisi jäsenenä, ettei sitten tulisi tällaista ongelmaa ylipäätänsä edelleenkään. Jatkossa vasta olen sitä mieltä, ja siinä se julkinen kuuleminen vahvisti minun uskomustani, uskoani siihen, että, että kun on kun halutaan ihmisiä ulkopuolelta, jotka eivät ole välttämättä lähtöisin kansallista valvontaviranomaisten piiristä ollenkaan, <clears throat> vaan ovat jossain muualla ansioituneet muutaman vuoden kokemuksen saaneet, ovat siellä tavalla vapaita sitten tällaista kansallisesta painolastista ja, ja oman edun tavoittelun tarpeesta tai paineesta val, valvonta rakenne on Esmassa erilainen kuin Euroopassa ja, ja näissä muualla. Ei, välttämättä ei, ei tarvita mitään suurta hallintoelintä, mitä se olisi vähän tällaista overkill-tyyppistä lähestymistä minun mielestäni. Muutama jäsen kolmesta vi, viideen jotka olisivat näihin asioihin perehtyneitä, mitä sitten toiminnan harjoittajien asianosaisiin tulee, olisi tärkeää, että meillä olisi sellaisia, sellainen elin tai sellainen tavoite, jossa kuluttajan suojaa pyrittäisiin, pyrittäisiin parantamaan. Se on aika vähälle huomiolle jäänyt sitten rahoitus. Aina kun puhutaan rahasta, niin asiat mutkistuvat entisestään en, ensinnäkin pitäisi miettiä sitä, että 40 eh, prosenttia tulee EUlta ja loput sitten kansallista eh, eh, valvontaviranomaisten potista. Toki se on ihan oikein, mutta pitäisi varmaan ehkä rakoitussektorinkin kantaa kortensa kekoon niin, että sillä tavalla 50-50 mm, periaatteella ehkä 20-20 näin tai miten lasketaan. Mutta tärkeintä tässä on kuitenkin, että kehitämme sellaisen mallin, että nämä valvontaelimet sitten voisivat tehokkaasti toimia ja ovat sitten kykeneväisiä meidän suuntaamme varmistamaan sen sitten, eivät ettei tässä vain hätärahoituksesta, hätärahoituksella sinnitellä päivästä toiseen. Eli kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen siitä, että esittelijät ovat lähentyneet omista aika kaukana toisistaan olevista lähtökohdista ja pystyvät sitten sorvaamaan kompromisseja. Parlamentissa varmaan kyetään tässä kompromissi saamaan neuvoston osalta toiveeni ovat aika, aika alhaalla. Siellä ei välttämättä ole odotettavissa mitään, mitään helppoja neuvotteluja. Ja jos meillä tällä vaalikaudella sa, sa, sa, saisimme tämän paketin kotiin, sitä nyt en uskalla lähteä arvailemaan. Toivoa tietenkin sopii. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Klintz. Kiitoksia, herra Klintz. Sitten vihreästä Sven Giegold. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Ähm, äh, lieber Wolf, äh, ich hoffe, du hast noch eine bessere Ferienlektüre. Also ich Käyn läpi muutamia kohtia, muutamia kohtia ly- äh, lyhykäisesti. Toivottavasti sinulla oli oikein hyvä, hyvä loma. Voit antaa minulle yksityisen sähköpostisi, niin voin yllättää sinut mukavalla lukemisella. Tätä työstämme seuraavat kuusi viikkoa. No niin, kiitokset eh, molemmille yhteisesittelijöille tehdystä työstä. Tämä on työmme pohja. Asetuksessa on, äh, tässä tekstissä on paljon mielenkiintoisia ajatuksia ja ehdotuksia Euroopan parlamentillekin. Eri kun ajatellaan parlamentin oikeuksien vahvistamista. Tämä, tätä me voimme tukea, miten parlamenttia tässä vahvistetaan. Tämä vahvistaa tilivelvollisuutta ja tässä on ehdotuksia, joita me voimme tukea. Samanaikaisesti olen kuitenkin pettynyt siihen, että kun meillä on yhteisesittelijät kahdesta isosta poliittisesta ryhmästä. On todella harmillista, että he eivät ole siinä asemassa, että he voisivat tukea komission ehdotuksia, kun ajatellaan hallinnon vahvistamista vahvemmalla eurooppalaisella valvonnalla. Vuosien ajan on nähty tätä myös kuulemisissa olen tuonut tämän esille, että Eurooppa-taso on liian heikko verrattuna kansallisiin viranomaisiin, jotka seuraavat omia, omia kansallisia etuja. Tietenkään tässä ei pitäisi olla eurooppalaisella ja kansallisella tasolla mitään eh, eroavaisuuksia, koska me olemme yhteisten etujen yhteisö, mutta moniakaan Euroopan valvontaviranomaisen toimivaltuuksia ei hyödynnetä, koska hallintorakenteessa on omat puutteensa. Minusta olisi tärkeää lähettää nyt parlamentista viestiä ja todeta, että me haluamme vahvistaa eurooppalaista tasoa valvontaviranomaisten osalta. Meidän pitäisi mennä pitemmälle kuin tässä ja luoda tässä todellista neuvottelutilaa jäsenvaltioiden kanssa. Me tiedämme, mitä tulossa on ja neuvotteluja todella tarvitaan. Mitä tulee sitten näihin hallinnon, hallinnon ehdotuksiin? Meillä on oikein hyviä yksityiskohtaisia ehdotuksia. Tässä haluaisin viitata kahteen seikkaan, jotka eivät aivan minua vakuuta. Minun mielestäni ei ole kovinkaan hyvä sanoa, että valvontaviranomaisten puheenjohtajat pitäisi nimittää kahdeksaksi vuodeksi. Ei, e, jos parlamentilla ei ole lisää valvonnan mahdollisuuksia tässä. Kaksi viiden vuoden kautta vahvistaisi parlamenttia, koska ensimmäisen viiden vuoden jälkeen voitaisiin käydä syvällistä keskustelua parlamentissa. Toinen seikka liittyy siihen, että neuvosto, komissio ja parlamentti niiden pitäisi viedä tämä muutoksenhaku prosessi eteenpäin 129 artikla. Siis eikä parlamentti kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa kyllä kahden tärkeän menettelyn institutionalisoimista. Kenties itse ymmärsin tämän väärin. Minun suunnataan hieman ärtyneitä katseita. Kenties ymmärsin tämän väärin. Minä haluaisin tietää, mitä tässä muutoksenhakuprosessissa oikein nyt muuttuu. On hankala, jos parlamentti lähettää vain kaksi henkilöä tällaisen komitean. Näin ei ole toimittu tähän asti. Valvontaviranomaisten puheenjohtajat ovat aina olleet vastuullisia vastuussa tänne parlamentin suuntaan. Ja me tunnustimme myös tämän merkityksen. Kyllä parlamentin asemaa täytyy kunnioittaa, mutta minun mielestäni öö, nämä tahot kyllä sen myös tekivät. Kuten Pervans totesi, mm, tässä on tehty monia tieteellisiä tutkimuksia ja todettu, että useilla eri sektoreilla kuuluttajasuojaa puuttuu muuttuu. Samoin sijoittajasuojakysymys on otettu esille. Tutkimukset osoittavat, että eurooppalaisessa lainsäädännössä on puutteita ja vikoja. Ja missään tilanteessa tähän mennessä valvontaviranomaiset eivät ole ottaneet asianmukaisia toimia käyttöön. No kerran Bulgariassa, mutta suurimmassa tapauksessa mitään ei ole lopulta tapahtunut. Kuluttaja- ja sijoittajasuojan vahvistamisella ainoastaan me voimme toteuttaa sisämarkkinat ja luoda rajat ylittävää luottamusta. Ja tämän vuoksi mietinnön pitäisi olla vahvempi. Tässä voidaan myös kistää nämä komission ehdotuksen tehdyt poistoehdotukset, mutta täältä ei löydy mitään, mikä toisi tätä Tarvittava vahvistusta kuluttaja- tai oikeuksien järjestöjen mukana olon parantamiselle. Kuten Pervans totensikin, me olemme yhte- yleisesti ottaen yhtä mieltä siitä, että rahoitusmarkkinoilla on oma tehtävänsä esimerkiksi ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamisessa. Me tarvitsemme enemmän investointeja myöskin tälle alalle. Me emme myöskään halua palata rahoituskriisiin. Ja täytyy varmistaa se, että vihreä sijoittaminen vahvistuu. Ja tunnustamme kyllä sen, että valvontaviranomaisilla on oma roolinsa tässä – totta kai meidän täytyy päästä yhteisymmärrykseen alakohtaisesta lainsäädännöstä, mutta yhtä lailla pitäisi löytää yhteisymmärrys siitä, että äh, viranomaisille pitäisi esittää myös vaatimuksia. Kyllä meidän pitäisi tämä pystyä yhdessä hoitamaan. From the GUE group, no... En näe ketään GUEsta, enkä EFDDstä, enkä ENFstä. Sitten puheenvuorot ilman puhujalistaa. Ai, yksi sentään. Herra Langen. Ja äh, vielen dank an die beiden. Kiitokset äh, kummallekin esittelylle. Minäkään ole sitä vielä äh, lukenut ja illallakin on muuta tekemistä. Meillä illalla oli aivan muuta, muuta tekemistä, kuten sanottu. Ranskalaiset juhlia seuratessa. Mutta kuitenkin muutamat, mm, muutama huomio kuitenkin tässä valvontaviranomaisten äh, viranomaisen äh, äh, rooli tietysti sillä aika jonkun verran painolastia ajopa oli sitten tämä uusi vaihtoehto, sillä voi, että tämä suhteellisuusperiaate toteutuisi huomattavasti paremmin, kutenkin mitä se tulee vaikka parlamentaarisiin toimivaltuuksiin, sen roolten voi vaikka näitä ää, ää, vaali, vaali, kun tässä, tässä taas puheenjohtajaa ja näitä muita päättäjiä valitaan, niin siinä on sen vuoksi jonkun verran sitten haasteellista. Täytyy myös miettiä tätä parlamentin toimintavalmiuksia ja oikeuksia. on tässä eurooppalaista ajatusta, ajatusmaailmaa tarpeeksi edesautettu. Ja nyt sitten kun tämä uutta tasapainoa tavoitellaan, niin siinä olisi kyllä ää, asiallinen tavoite. Tässä on tämmöisen riidan aiheena on koko ajan tämä paikallisten kansallisten elinten mukanaolo – se on tietysti ihan hyvä, mutta ei siinä pidä sitten heittää kapuloita tällaisen eurooppalaisen päätöksenteon rattaisiin. Minulla on omat epä, epäilykseni, että minä pidän näitä, näitä lainsäädäntöehdotuksia koskien näiden eri viranomaisten roolia ihan perusteltuina. Samoin miten Esman aseman se, selkeyttämistä. Sitten tämä suhteellisuusperiaate kaiken on jopa, siihen palaan vielä, sillä yli 500 erila, erilaista tällaista oh-, ohjetta lähtenyt, se on aika, aivan liiallinen taakka. Ja mitä sitten tulee muuten näiden valvontaviranomaisten toimintaan, ovat tietenkään käyttäneet kaikkia toimintamahdollisuuksiaan tehokkaasti hyväkseen, koska tässä on se, se on tuhansittain kaikennäköistä tiedonjyväisiä, joita sitten vuosittain aina toimitetaan. Jos et, jotta voitaisiin työstää millään muotoa järjellisesti, tarvitaan näiden järjestöjen tai elinten tehtävän kuva on määriteltävä aika tarkasti, muuten tästä tulee sekasorto, mitä äsken suullisesti totesitte, se on ihan ok. Että me halutaan, että tätä suhteellisuusperiaatetta toteutetaan paremmin, mutta, mutta, mutta parlamentti on siinä mukana tulevaisuudessa myöskin, se on tärkeää. commission is only listening. Näe komissio, te vain kuuntelette meitä tänään, mutta ainahan te olette kuitenkin tervetulleita ja voitte mielellään esittää puheenvuoro. Äh, Nyt sitten esittelet jääs jälleen Burkhard Pals. Kiitoksia ihan lyhyesti vain. Äh, kiitän äh, kollegoja huomioistanne ja haluan korostaa sitä, mitä Klintz totesi, että, että olemme tässä kohti, selkeästi matkalla kohti selkeämpää konvergenssia, lähentymistä se on ihan, ihan, ihan selvää, niin kuin ää, valiokunnassakin ilmassa on. Ja, eikä tämä yleistavoite minun mielestäni tässä ole mikään kiistan aihe ollenkaan. Mutta pääteemoiksi jäävät kuitenkin sitten se, että miten me millä tavalla nämä raja piirretään sitten eurooppalaisen ja kansallisen valvonnan välillä tästä keskeiseksi tehtäväksi jää tämän asian selkeyttäminen näissä kolmessa mietinnössä. Itsekin mainitsin ja kollegakin tuolla, tuossa sitä vielä painotti. Eli että, että täytyy varmistaa tietenkin se, että <clears throat> että että äh, noin kautta e-, Euroopan äh, unionin äh, on tietysti vaihtelevan tasoinen ammattitaito näissä kansallisissa viranomaisissa, kun iso, jossain on isoja ja toisia pieniä. Jotkut ovat sitten vahvempia tietysti isommissa maissa, sen on ihan luonnollista. Tämmöiset hallinno, hallintakysymykset ovat varmaankin johtavat mielenkiintoisiin kysymyksiin, keskusteluihin välillämme. Ja tässä ollaan hiukan äh, toisistaan poikkeavat näkemykset siitä, mitä rahoitus on loppupeleissä ratkaistavissa, koska siinähän on kysymys periaatteessa siitä, että äh, pohjinna, pohjimmiltaan olemme varmaan äh, samoilla linjoilla ajatellen sitä, minkä verran pitää sitten kum, kum, kukin, millä rahalla kukin sitten osallistuu tähän rahoitukseen. Se Äh, ratkennee. Mitä sen Kiikolt totesi, että me olemme sitä mieltä, että kahde, kahdeksanvuotinen toimikausi on hyvä ajatus. Miksi? No siksi esimerkiksi niin kun Langin äsken totesi, että, että voisimme siinä sitten ottaa huomioon se, että että tässä voitaisiin valvoa tätä toimintaa ja yhteistyössä parlamentin kanssa sitten työ olisi tällaista jatkuvaa ja vankala. Tällä pitempi virkakausi on, olisi parempi ja se, että siinä on jatkuvuutta. Molemmat olemme sitä mieltä. Olemme aika vakuuttuneita siitä, että tämä, tämä on, on järkevä, ettei sitten vaihtu, turhaa vaihtuvuutta sitten tule ja ylettyy sitä useampien parlamenttikausien usein yli. Kuten sanottu, keskustelut edessämme ovat tulevaisuudessa ovat vielä mielenkiintoisia ja varmaan sitten palaamme vielä tässä valiokunnan kuntaankin uusiin ajatusten kanssa. Sitten vielä viimeinen seikka, johon viitattiin äsken, Eli että olen henkilökohtaisesti melko varma siitä, että, että, että par, parlamentti kyllä saavuttamaan tuloksen jos en lähde en, ennakoimaan tätä äänestysulosta, mutta olemme valmiit sitten kuitenkin neuvotteluihin neuvoston kanssa. Minun mielestäni tässä voi, voisin todeta selkeästi eh, melkoiset epäilykseni kyllä, miten, miten se menee sitten, miten ne sujuvat sitten toisen lainsäätäjän kanssa. Ei tietenkään estä sitä, eikä pidäkään estä, että me, me voisi olla edelleen hyvin kunnianhimoisia omissa, omissa tavoitteissamme ja sitten ottaa, otamme jämäkän kannan täällä valiokunnassa ja sitten katsoa, katsoa sitten, mitä tuolla pöydän toisella puolella neuvostossa tässä mieltä ollaan. Katsotaan nyt sitten, epäilen kyllä, onko neuvosto valmis moisiin rohkeisiin erityisaskeliin. Kiitos. Kiitän kollegoja, jotka täällä ovat paikalla. Tiedän, että monet muutkin kuin täällä olevat lukevat tämän mietinnön ja tulevat osallistumaan tekemällä tarkistuksia. Tässä tehtiin monia kommentteja ja kommentoitiin myös alkupuheenvuorojamme. Ei voida arvioida valvontaviranomaisia ajatellen niiden tulevia tehtäviä, joita me tulemme niille antamaan. Tätä ei voida arvioida siis niiden tämänhetkisten toimivaltuuksien pohjalta, koska silloin sanotaan, että virastot eivät voi tehdä näin tai eivät noin. Tässä vaiheessa pitää hyväksyä se, että tässä siirrytään nyt tiettyyn dynamiikkaan. Sitten toinen huomio. Sven viikoittaisi ottaa tämän esille, että jokainen eh, pitää kiinni tiukasti kannustaa, niin mikään ei etene. Tämä selittää hiukan tätä tilannetta, missä valvontaviranomaisilla oli toimivaltuuksia, joita eivät kuitenkaan voineet käyttää. Tämä kyllä jo todistaa, että pitää muuttaa näitä hallintorakenteita tämän takia jotta toimivaltuudet, joita on olemassa ja, ja ne, joita haluamme lisätä, niitä pitää voida myös käyttää. Se on hyvin tärkeää, koska muutoin äh, tässä työstetään vain eurooppalaisia harhaluuloja ja se ei ole koskaan hyväksi, ei Euroopan parlamentille eikä EUllekaan. Siksi olen tyytyväinen tästä hallintokysymyksessä ja ymmärrän, että erilaiset voi olla erilaisia vaihtoehtoisia ehdotuksia. Sitten ne kohdat, jotka ovat näitä kiinnostavia äh, kekseleitä ehdotuksia meidän alkuperäisessä ehdotuksessa, niin mainitsen nyt niistä vaikka vain pari kolme. Ensinnäkin jokaisessa tekstissä olemme ottaneet mukaan artiklan, jolla suojellaan väärinkäytöksen paljastajia. Tämä on tärkeä kysymys koska viranomaiset tietenkin alistetaan luo, ammatilliseen luottamuksellisuusvaatimukselle ja pitää oppia kokemuksista, joita on ollut rahoitusmarkkinoiden toiminnasta aivan erityisesti. No, kun näin sanon, en kuitenkaan väitä sitä, että tällä hetkellä täytyisi mitään väärinkäytöksiä paljastaa, mutta se pitää kuitenkin voida tehdä tarvittaessa. Ja mitä sitten tulee yhteisen kriisinratkaisun neuvoston, otimme tässä kaksi kysymystä, kannattaa varmasti tässä mainita. Ensinnäkin komission ehdotus, jotta saataisiin yksi paikka tähän kriisinratkaisun neuvostoon. Sehän on aika laaja. Tietysti siellä on huomattava määrä osallistujia. Ja tähän sitten vielä pitäisi lisätä kriisinratkaisuviranomainen ja sitten jää yksi tieteellisen komitean varapuheenjohtajan paikka. Ehdottaisimme, että palattaisiin tähän poistoon, koska olemme vakuuttuneita siitä, että tieteellinen komitea tuo tällaista älyllistä monimuotoisuutta kriisinratkaisun neuvostoon ja se on todella tärkeä asia säilyttää. Sitten lopuksi, mitä tulee kokemuksiin, joita olemme saavuttaneet ja mitä kun keskustelimme Mario Draghin kanssa asiasta, niin ehdottaisimme, että Euroopan parlamentin jäsenet tarvittaessa niiden saada kutsun osallistua Kriisotkun neuvoston johtokuntaan. Sitten mitä Clint sanoi kansallisesta valvontaviranomaisesta, tämä on juuri tämä tasapaino piste, johon meidän pitää päätyä säilyttää tämä rooli ja tehtävä ja parantaa tilannetta niin, että kaikki pyrkivät nostamaan standardeja ylöspäin, mutta tässä tietenkin tarvitaan toi välintuloa EU-sta vahvemmassa muodossa kuin tällä hetkellä on mahdollista. Niin, sitten olen aivan sama, että Burkhard Baltsen kanssa en ole mikään neuvoston aikataulun mm, päättäjä jos jonkun viestin täältä parlamentista voisi antaa neuvostolle, niin voimme näyttää esimerkkiä hyväksymään mahdollisimman nopeasti oman mietintömme. Ja toisaalta voimme osoittaa toiminnallamme ja muistuttaa tästä poliittisesta tärkeästä seikasta neuvostolle, että täytyy pystyä parantamaan virastojen toimivaltuuksia. Tähän on lukuisia eri syitä komission alkuperäinen ehdotus, mitä tulee kuulemiseen. Se on nyt jo paljon realistisemmalla tasolla. Ja me osoitamme tässä mietinnössämme, että tätä, tämä ehdotus kannattaa toteuttaa. Sven Giegold muistutti omasta mietinnöstään vuodelta 2014 ja se onkin täysin otettu mukaan meidän työhömme. Mitä tulee puheenjohtajan nimitykseen valtaviranomaisten toimintaan, Burkhard Palsta sitä jo puhui, vielä lisäsin itse yhden asian, nimittäin sen Giegel sanoi, että jos ei uusita jäseniä viiden vuoden jälkeen, niin silloin jää rooli Euroopan parlamentille. Suoraan sanottuna meillä on juuri kokemusta tästä asiasta. Silloin kun joku johtokunnan jäsenen toimi uudistetaan ja sitten heti parlamentin alkuperäiset valtuudet kärsivät tästä uudistuksesta, koska tämä nähtiin kolmen valvontaviranomaisen kohdalla. Se on nähty muissakin yhteyksissä silloin, kun uusiminen tapahtuu, niin silloin Euroopan parlamentin rooli on paljon heikompi kuin alkuperäisessä prosessissa. Juuri tästä johtuen oli, otimme huomioon tällaisen menettävän. Sitten valvontakomiteasta vielä olen varma, että Sven huolella lukee tämän ehdotuksen ja tulee olemaan tyytyväinen meidän ehdotuksestamme, koska me emme pelkästään säilytä tässä koko nimitysprosessia tässä muodossaan, jos se nyt on, vaan parannamme sitä ja otetaan vielä tämä valminta, valvontakom, anteeksi, valintakomitea käyttöön Mikäs tässä nyt tämä ehdotus olikaan? Tässä olisi kaksi henkilöä parlamentissa, neuvostosta ja komissiosta tässä komiteassa. Ne olisi tällaisia mm, headhuntereita. Tällaisissa ehdotuksissa, kun haetaan ehdokkaita, Tiedän tämän itse hyvin, kun komissio teki ensimmäisen nimityksensä valvontaviranomaisen. Me emme näe tästä yhtään mitään, ja komissio sitten omassa nurkassaan valitsi näitä ehdokkaita ja pyysi keskustelemaan komission asioista. Nämä ovat kuitenkin hyvin herkkiä arkaluontoisia kysymyksiä. Eivät tässä, tähän henkilöihin liittyy jonkinlainen maineriski ja tässä tällaisen valintakomitean kautta voitaisiin toimia tällä tavalla headhunter-pohjalta ja sen jälkeen siirtyä normaaliin prosessiin. Siis tulen tekemään todellakin tarkistuksesta muista kysymyksistä, mutta kollegani oli aika av- suhtautua kauemmasti yhteen ehdotukseeni, eh, jonka kautta voidaan vahvistaa valvoja kollegiota ja heidän rooliaan silloin, kun on jonkinlaisia väärinkäytöksiä mm, palveluiden tarjoamisessa. Tähänhän kuluttajat törmäävät silloin, kun valvontaviranomaiset eivät voi kunnolla tehdä työtään. Sitten vielä mitä tulee herra Langenin kysymykseen suhteellisuudesta ja Euroopan parlamentin roolista, niin tätä kautta varmasti saadaan hyvä pohja meidän jatkotyöllemme ja olen todella tyytyväinen yhteistyöstämme jo etukäteen ja haluan sitten tämä aikataulu, se on oikeastaan nyt ihan sellainen, mitä pitää pilkulle noudattaa. Pyytäisin puheenjohtajakin tämän ottamaan esille. Thank you very much. Uh, the time frame was... Kiitoksia. Te olette nyt neuvotelleet tästä aikataulusta ja minä olen sen esittänyt ja minun täytyy sanoa äh, tästä myöhäistä äh, asian jättämistä. Meillä oli tässä teknisiä kysymyksiä. Tarkistusten jättäminen avautuu heinäkuun lopulla ja päättyy elokuun lopussa sitten, kun kaikki käännökset ovat saatavissa. Pyydän anteeksi. Näin tässä nyt edetään. Jäsenet saavat aikanaan tietoa tästä välineen käytännöstä ja sitten tartsun aikaraja on elokuussa 18. päivä kello 12 on ensimmäinen, tai sillä elokuun viikolla on valiokuntakokouksia, tiistaina on jo tiistaina alkaa Ekonin kokous ja sitten nämä pitäisi jättää torstaiseen Ekonin kokouksen yleensä. Viimeinen puheenvuoro on esittelijällä. Timing, you know. Yeah, what is your proposal for the timing? Well, it's... Mikä teidän ehdotuksenne oli? For the rapporteurs. Aikataulukin sopii esittelijöille. I, I, would have, as much as I... Olen kyllä yhtä mieltä siitä, että meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti saattaa tämän päätökseen, mutta haluaisin lisätä yhden viikon määräaikaan tarkistuksille. The proposal was a prolongation, prolongation by one week. Uh, 30 citizen, uh... Pidennys eh, ensimmäinen syyskuuta, niinkö? 31st uh, is uh, August 31st uh, days. Would be the 7th of September. 7. syyskuuta siis. You live with the fifth. It's Wednesday. Viides päivä se on keskiviikko. Esittävät nyökkäävät. Nohan sekin hiukan ongelmallista, koska silloin ei ole kaikkia äänestyksiä saatavilla. The report is in English, but every... Mietintö on englanniksi kyllä. <laughs> Every member has the right to do its amendments in its mother tank. Jokaisella on oikeus tehdä tarkistuksia äidinkielellään, se on taattu oikeus. Te saatte sähköpostia sitten, kun tämä 18.05 jäsen on käytössä ja se tulee olemaan elokuun ajan käytössä. Koko elokuun. Sitä voi käyttää ja sillä viikolla meillä on jo näitä valiokuntakokouksia the rapporteurs stick to their planning. Sitten pitävät kiinni nyt aikataulustaan, pahoittelen. It's very nice, as I had to learn uh, something else, uh, where the rapporteur made a proposal. Tässä on että tekevät ehdotuksen ja sitten koordinaattorit päättäisivät tässä, mutta nyt molemmat ovat myös koordinaattoreita. <laughs> It's difficult for me to judge. <laughs> Vaikea minun tässä päättää. So the last proposal is 30... ehdotus 30. elokuuta kello 12. Sitten niitä käsitellään kokouksessa ensimmäinen lokakuuta Strasbourgin kokouksessa. Mukava juttu sekin. Maanantai-iltana. Sitten Ekonissa äänestetään 5. marraskuuta. Ja sitten katsotaan, ehdittekö toimia tähän mennessä. Ja sitten täysistunnossa tätä käsitellään Äh, jos trilogi tapahtuu 12. marraskuuta. Nyt keskeytän kokouksen iltapäivään saakka. Kello puoli kolme kuulemme yhteisen kriisiratkaisuneuvoston puheenjohtaja Elke Köönikä. Kiitoksia.